ja keskustelujemme syvyyttä. Joten kiitoksia kovasti, hyvä puhemies, ja kiitoksia arvoista jäsenet tästä keskustelusta. Kiitoksia komission jäsenelle tästä hedelmällisestä yhteistyöstä, ja näin keskustelu päättyy. Äänestämme tästä sitten maalis- toukokuun täysistuntoviikolla. Ja sitten siirrymme seuraavaan keskusteluun. Suullinen kysymys komissiolle ja käyttävän kaivostekniikan kieltäminen on tämän otsikko. Ja nyt annan puheenvuoron Ader Janosille kolmeksi minuutiksi. Hyvät kollegat, kiitokset, että sain puheenvuoron. Viime vuosina viime, tärkeitä päätöksiä on tehty Euroopan unionissa, joilla pyritään suojelemaan ympäristöä, biodiversiteettiä ja nä, vaikka vesipuitedirektiiviä ja muita asioita. Unionin vesipuitedirektiivi tekee pakollisesti, pakolliseksi jäsenvaltioille tarkastella veden laatua ja estää veden saastumista. Onko tämä sellainen tavoite, jota pitää noudattaa? Kyllä, se on. Onko meidän sitoumuksemme tehdä kaikkemme sen eteen, jotta tämä tavoite saavutetaan? Kyllä. Vastaus on kyllä. Onko täällä kaivostoimintaa, joka sitten vaarantaa vedenlaadun ja ympäristön? Kyllä, sellaista kyllä on. Ja se on hyvin vaarallinen ja vanhanaikainen teknologia, jota siellä käytetään. Monet MEPit haluavat kieltää tämän toiminnan Euroopassa. Kymmenen vuotta sitten meillä oli syönidi katastrofi Tisa-jokialueella. Ja tämä vastaavalla onnettomuudet on antaa meille myöskin varoituksen aihetta. Ikävä kyllä, tämä on tärkeä asia. Ja nyt on hyvä aika tietääkseni, koska komissiota saatojen, saatojen tietojen mukaan vain kolme maata käyttävät tällä hetkellä syöniidia kaivostoiminnassa. Ja kolme muuta maata ovat jo kieltäneet tämän syöniidi käytön. Ja toivottavasti muut seuraavat. Tämä onkin ajankohtainen aihe, koska kullan hinta on nousussa ja ehkä uusia kaivoksia tullaan avaamaan Euroopassa ja siellä mahdollisesti käyttäisiin tätä vaarallista ja vanhanaikaista teknologiaa. Tämä on suuri uhka ympäristöllemme. Hyvät kollegat, jos me todellakin tarkoitamme sitä, mitä me haluamme, me suojella vesiä ja vesien laatuja, emme voi sallia syönilipitoisia järviä meidän pohjavesiemme lähellä. Ja jos ajatellaan myöskin tätä vanha-aikaista teknologiaa, jos me todellakin olemme vakavissamme biodiversiteetin suojelusta, emme voi sallia tällaista teknologian käyttöä, joka tapaisi meidän, meidän joistamme kaiken mikroorganismit, äyriäiset ja kalat. Ei meidän pidä odottaa uutta katastrofia, että tämä asia tulee uudestaan tapetille. Ja lopuksi haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka täällä paikan päällä, jotka osallistuvat keskusteluun. Ja haluaisin käyttää myös tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni kaikkia työntekijöitäni, jotka täällä ovat olla paikan päällä tällä hetkellä, koska tämä tulivuori purkautui. Mutta he ovat auttaneet meitä kuitenkin kompromissin työstämisessä. Meillä oli EPPn, vihreiden ja sosiaalidemokraattien ja liberaalien ja konservatiivien tuki tässä mukana. Tämä on kiireellinen asia, ja tällä on laaja tuki. Joten olkaa hyvä, tukekaa tätä, kunnes päätöslausuma on hyväksytty. Kiitokset Ader ja sitten komissiosta Malmström. Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisat jäsenet, komission IESN Piivalks valitteli sitä, että hän tänään päässyt paikalle. Näin hän antoi minulle tehtäväksi viedä tämä keskustelu teidän kanssa läpi. Haluan kiittää teitä tilaisuudesta saada selvittää komission kantaa syönidin käyttämisessä kultakaivoksissa Euroopan unionissa. Kuten tiedätte, me olemme käyneet hyvin pitkiä keskusteluita tästä onnettomuudesta Bajamaressa Romaniassa silloin, kun tuo pato murtui, joka sisälsi näitä myrkyllisiä aineita. Nuo päätelmät on otettu huomioon, kun vuonna 2006 EU hyväksyi erityisen direktiivin, joka koski kaivostoiminnaltaan liittyviä jätteitä. Tämä ehdotus on edelleen hyvin ajanmukainen ja suhteellinen. Direktiivissä on useita eri vaatimuksia, jonka avulla voidaan parantaa jätehuollon tehokkuutta ja vähentää vaikutusta ympäristöön. Jätehuoltolaitosten toiminta on säännelty hyvin voimakkaasti ja niitä täytyy hyödyntää käyttää parhaalla mahdollisella tekniikalla. Nämä laitokset täytyy, niitä täytyy käyttää oikealla tavalla silloin, kun näitä myrkyllisiä aineita varastoitaan, ei pelkästään puolelta vaan myös toimivaltaisten viranomaisten puolelta. Riittävät tietovaatimukset sisältyvät tähän direktiiviin, jos asialla on rajoitettuja vaikutuksia. Tämä lainsäädäntö sisältää myös säännökset sen suhteen, kun tällainen laitos suljetaan. Ja siinä on myös taloudellinen tae jokaiselle laitokselle ennen kuin, taloudellisen takuuden vaatimus jokaiselle laitokselle ennen kuin toiminta aloittaa. Lisäksi syanidi konsentraatiolle sydänpitoisuudelle annetaan maksimimäärä määritykset, jota, jota sitä voi olla sen jälkeen, kun se on hajotettu oksidaation, auringonvalon tai muun avulla. Lisäksi on tar- tarpeen ottaa käyttöön erityislaitteistoa ennen kuin sitä varastoidaan. Valitettavasti meidän tietojen mukaan ei ole olemassa mitään kunnollista vaihtoehtoa syöneiden käytölle kultamarkkinoilla. Kulta usein sitoutuu usein menetelmiin, joten, metalleihin, joten tarvitaan tällaista erottelumenetelmää. Ja hyvin usein, jos Euroopassa ei tuota kultaa, silloin sitä tuodaan maahan Euroopan unionin ulkopuolella, jossa standardit ovat vieläkin matalammalla. Komissio kuitenkin seuraa teknologian kehitystä tällä alalla ja jos vaihtoehtoisia tekniikan muotoja kehittyy, niin niitä saatetaan sitten hyödyntää. Ennen sitä kuitenkin tämä direktiivin oikea täytäntöönpano on oleellinen, jotta voidaan taata näiden laitosten turvallisuus ja minimoida riski, joka kuuluu niiden hallinnointiin. Jäsenvaltiot ovat myös vastuussa siitä, avataanko kultakaivoksia niiden alueille. Komission roolina on varmistaa direktiivin täysi täytäntöönpano, kun täytäntöönpano on nimenomaan prioriteettina. Direktiivin mukaan jäsenvaltiot joutuvat tarjoamaan täytäntöönpanotietoa viimeistä vuonna 2012 ja meidän täytyy analysoida tätä mietintää siltä pohjalta. Se tarjoaa myös riittävästi tietoa, jotta voimme arvioida lähestymistavan tehokkuutta. Ja jos lähestymistapa on tehotonta, niin voimme tietysti harkita täyttä kieltoakin. Siitä syystä, hyvä puhemies, haluaisin erityisesti ottaa esille se, miten tärkeää on, että resurssitehokkuus kaivosalalla on olenneista. Yhden kultagramman erottamiseksi tarvitaan noin 5000 malmikiloa. Sama määrä voidaan saada, kun kierrätetään noin 5 kiloa vanhoja matkapuhelimia. Ja näin ollen sähköisen jätteen kierrättäminen on erityisen tärkeää, koska se saattaa sisältää kultaa ja muita arvometalleja. Ja siitä syystä tämäkin asia on erittäin tärkeä komissiolle. Kiitoksia. Ja nyt annan puheenvuorot sitten ryhmien puheenjohtajille. Herra Siber, olkaa, hy- Seber, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenvuorossa. On hyvä, että komissaari Malmis on tällä paikalla. Tietenkin on vastuullisenkin komissaarin tällä paikan päällä, koska ongelma on tärkeä. Mutta hän ennalta halusin todeta, että Euroopalla on 0,37 0,73 äh, maailmanlaajuisesta ne tuotannosta. Tässä on Bulgaria, Suomi, Romania e, mukana tässä tuotannossa, mutta kaikki eivät käytä tätä teknologiaa. Haluan vain todeta, että tämä task force, joka tutki tätä Bajamaaren onnettomuutta, totesi, että täällä oli annettu se on oltu tar- tarkastettu silloin, eikä tämmöistä varastointialuetta ole tarkastettu. Täällä ei ollut oikein, täällä on tehty monia virheitä tämän kaivostoiminnan toimijan taholta. Ja täällä on todettu, että tästä onnettomuudesta on opittu tietenkin jotain, mutta komissiolla pyydetään nyt tämän taustalta tekemään lisäpäätöksiä, koska tämä on vaarallinen teknologia. Tietääkseni nämä vaihtoehtoiset teknologiat, joita tällä hetkellä markkinoilla on, ne eivät tarjoa tuloksia, joita me haluaisimme. Eli meidän pitäisi myöskin miettiä sitä voimakkaasti tutkimuksen ja kehityksen avulla auttaa kultatuotantoa jatkossakin. Tämä myöskin parantaa sitten myöskin laitosten turvallisuutta. Kyllä Eurooppa on tavallaan tässä sitoutunut korkeisiin ympäristöstandardeihin myöskin puitedirektiivissä. Ja tässä todetaan selkeästi, että täällä on olemassa vaara, mutta myöskin biodiversiteetin pohjalta meidän pitää sitoutua tähän. Eli pyydän, että Podoski, komissaari Podoski antaa meidän vaatimuksemme, että tässä pitää myöskin komission taholla saada myöskin edistystä aikaa tämän kultakaivostoiminnan suhteen. Kiitokset Sever ja sitten herra Tavadji, olkaa hyvä. Madame la Présidente. Kiitoksia puhemies. Tack frakciója egyértelműen támogatja a cianidos bányászat. Sosiaalidemokraattien ryhmämme selkeästi tukee syönelikieltoa kautta Euroopan unionin. Haluaisin kiinnittää komissaarin huomion siihen, että ei ole riittävää, että komissio toimii ta- takautuvasti ympäristösuojelussa. Varsinkin vetomusvaliokunnassa näemme useita esimerkkejä siitä, jossa Ensin on saastuminen ja sitten yritetään vasta toimia sen jälkeen, kun sitä enää kyetä estämään. Tuo, tavoitteena meidän pitäisi olla ennaltaehkäisy. Ja Zeber täällä mainitsikin Bajamaaren syönidikatastrofin. Eli kun pyrimme syöniditeknologian täydelliseen kieltämiseen kaivostoiminnassa, niin puhumme todella ö, surullisten kokemusten pohjalta. Rosio Montanassa puhutaan paljon suuremmasta kultakaivoksesta. Se on paljon suurempi ja siellä on erittäin paljon ongelmia. Ei ole mitään takeita siitä, että avoin kaivostekniikka ei tuhoaisi ympäristöä. Se aiheuttaa myrkyjen imeytymisen ympäristöön Ja tuon kaivoksen elinkaari on kuitenkin vain 20 vuotta, joten se ei luo pitkäaikaisia työpaikkoja eikä ole mitään takeita siitä, että ympäristö sen jälkeen saadaan takaisin entisekseen. Siitä syystä sosiaalidemokraatit yhdessä vihreiden ja Guen kanssa pyydämme komissiota kehittelemään lainsäädäntöä, vuoteen 2011 mennessä, jonka avulla voidaan asettaa lopullinen kielto syanidipohjaiselle teknologialle, koska ympäristö, ympäristön saastuminen ei lopu rajoillemme. Ei ole järkeä siinä, että yksittäiset maat asettavat kielon, jos sitä ei tehdä kautta Euroopan. Kiitos Tavadji. Sitten Τρεμαπούλος. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα το οποίο συζητούμε, γιατί πρόκειται Kiitoksia. Tämä on hyvin tärkeä aihe. Tässä on kyseessä hyvin vaarallinen aine kyseessä, mutta kun komissio totesi, että täällä, täällä mukaan olisi vaarallista teknologiaa käytössä Kreikassa, en ymmärrä tätä, koska totta kai pitäisi kieltää tämä teknologia. Eprossa alueella siellä on huomattava vastustusta väestön taholta tähän. Ja siellä on tehty myöskin korkeimman tuomioistuimen päätöksiä tämän kieltoa, kieltoon liittyen. Ajatus siitä, että Kreikan aluetta käyttäen tässä hyväksi, se johtaa varmaan siihen pelkoon, että jos me pelätään myöskin, tästä saadaan huomattavasti suopeampaa lainsäädäntöä vaikka vaikka Bulgaarialle tai molle muulle alueelle aikaiseksi. Ja sen lisäksi täällä on myöskin pelko, mitä tiedämme. Bulgaria on päättänyt kieltää kaikki syöniidi syöniidi käyttävät menetelmät. Jos nyt hyvä saada Euroopassa tällainen totaalinen kielto jolloin tällä tavoin turvallisuuden verkosto. Ja pyydämmekin, että heikosta eurooppalaista lainsäädäntöstä tiukempaa ja selkeämpää, se auttaisi meitä. Eikä tällaisia ilmiöitä enää näkyisi sen jälkeen. Herra Kutsuntis, olkaa hyvä. Minuutti. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκ μέρους της Ενωτικής Αριστεράς θέλω να πω το θέμα το θεωρούμε πάρα... Kiitoksia. gue nimessä haluan todeta, että meidän mielestämme tämä on ehdottoman tärkeä asia, on täytyy välittömästi puuttua tässä ei saa olla minkäännäköisiä esteitä edessä. Komissio on ottanut ihan löyhän suhtautumisen koko asiaan ja me emme ole vieneet eteenpäin tätä asiaa riittävän ponnekkaasti. Monet muutkin kollegat puhuivat tästä. Meidän tunnemme selkeästi, mitä vaikutuksia syönninin käytöllä on kaivostoiminnassa. Meillä on Romaniasta esimerkki. Kollega puhui investointisuunnitelmista Kreikassa. Ja minä esitin siitä kysymyksenkin komissiolle. Esitin kysymyksen myös syönidistä ja kaivostoiminnasta. Meidän täytyy ehdottomasti tiukentaa lainsäädäntöä. Ja minä olen yksi niistä, jotka vaativat koko kieltoa, koko kieltoa syönidin käytölle silloin, kun arvometalleja pyritään erottamaan malmista. Kiitoksia. Ja sitten herra Paška, olkaa hyvä, puolitoista minuuttia. Vážená pani komisárka, predstaviteľ orgánov Európskej... Kiitoksia, rouva komissaari. EU yleensä kyllä julkisuudessa myöskin kieltä haluavat suojella natu, luontoa ja ympäristöä. Tämän takia on hyvin tärkeää ja outoa, että syöniidin käytöstä, tällaista vaarallista myrkyllistä ainetta, niin eurooppalaiset määräykset ovat hyvin epäjohdonmukaisia. Ja asiantuntijat tietävät jo, että syöniidi on yksi vaarallisimpia myrkyllisiä aineita, joita on. Sitä voi hengittää tai sitä voi, se voi jopa mennä vahingoittumattuaan ihonkin läpi. Ja tämän jälkeen kuolema seuraa muutamien sekuntien tai minuuttien jälkeen. Kaivostoimintaa, yritysten argumentti, että he takavat täällä ympäristöystävälliset ja turvalliset olosuhteet. Tämä on tyhjä lupaus. Kyllä ihminen aina on aiheuttanut monia onnettomuuksia, joissa ympäristö on kärsinyt, terveys on kärsinyt ja ihmisiä on kuollut. Pari esimerkkiä viime vuosilta. Summitville, Colorado, Casoville ja Carolina, Harmony Etelä-Amerikassa – Afrikassa anteeksi, ja Kojanassa, Kolkari Nevadassa, Montanassa, Kirkistanissa ja Takotassa ja Filippiineillä ja Romaniassa on tapahtunut tällaisia. Tai tuolla myöskin Papuan uusi Kineassakin on yksi tällainen onnettomuuspaikka. Näissä tapauksissa ympäristö sekä väestö maksavat korkean hinnan kaivosyritysten voiton tavoittelusta ja viranomaisten välinpitämättömyys salli sen. Nyt on Euroopan korkea aika osoittaa, mikä me tärkeää, ympäristö, terveys ja ihmisten elämänsuojelu, vai onko tässä kaivosyritysten etu etusijalla? Kiitoksia sitten herra Tanasescu. Kiitokset puhemies. Meidän täytyy tosiaankin vaatia sitä, että Syönidin kieltäminen kaivostekniikassa on yksi tärkeimmistä kysymyksistä sekä Romaniassa, mutta myös muilla, muualla Euroopassa. 25 suurta onnettomuutta on nyt viime vuosina tapahtunut ympäri maailmaa ja syönidi on suuri haittatekijä ympäristönkin kannalta. Ja erityisesti meidän täytyy pystyä löytämään selveitä säädöksiä, jotta voimme kieltää syönidin käyttämisen. Emme voi luottaa ainoastaan yritysten hyvään tahtoon tahtoon. Lisäksi meidän täytyy ottaa mukaan myös liikenneyritykset, jotka kuljettavat syanidia, samoin kuin kaikki koko kaivosteknologia ja kaikki muutkin, jotta löydettäisiin uusia keinoja käyttää, hoitaa kaivosteollisuutta eikä näitä syanidiin perustuvia tekniikoita ja siihen perustuvia räjähdystekniikoita. Euroopan unionissa täytyy aktiivisesti viedä eteenpäin uusia teknologioita, jotka ovat paljon turvallisempia sekä kansalaisten että ympäristön kannalta kannalta. Tässä on nyt pari vuotta sitten hyväksyttykin jo direktiivi syanidia vastaan, mutta tuo direktiivi on riittämätön ja meidän täytyy painostaa täältä, talo, täältä meidän talostamme et, enemmän komissiota ja neuvostoa saadaksemme tilanteen muuttumaan, koska tuolloin kun direktiivi tehtiin, kaivosteollisuus ja muu teollisuus painostivat komissiota siihen suuntaan, että direktiivi jäi kuolleeksi kirjaimeksi. Meidän täytyy muistaa myös esimerkiksi se, että syönidista syönidin ilmastohaitoista ei puhuta oikeastaan enää juuri ollenkaan, vaikka siitäkään ei ole riittävästi tutkimusta, haittaavatko ne enää vai ei, koska syönidia pääsee ilmastoon entis, edelleenkin monissa paikoissa ja se haittaa esimerkiksi Romaniassa monien kyläläisten elämää. Ja erityisesti jos ajattelemme esimerkiksi nuoria, niin heidän elämäänsä tämä tällainen syönidille altistuminen elämäänsä vaikuttaa kovastikin. Ja tietysti meidän täytyy toimia moraalisesti myös tulevia sukupolvia kohtaan, koska emme voi ainoastaan vain varastoida kiloja, kilogrammoja ja tuhansia kiloja syönidiä pitkin maaperää vastuuttomasti. Kiitoksia herra Tanasesku ja nyt annan puheenvuoron sitten mu- muille. Eh, ensiksi Susanna Roitova, olkaa hyvä. Děkuji. Eh, vážení kolegové, v době, kdy si připomínáme desáté výročí rozsáhlé ekologické katastrofy... Hyvät kollegat, kun ajatellaan, että joskus näkyy sitten jotain suuria syöniidi katastrofeja Euroopassa, niin tämän pohjalta voimme todeta, että meidän pitää kyllä nyt tässä tehdä päätöslauselma, jossa koko EU kantava kielto luotaisiin tälle kaivostoiminnalle, koska tällaisia tapauksia on aikaisemmin ollut. Tämä metodi on hyvin vaarallinen ja rasittaa luontoa huomattavasti. Yksi tonni tällä aineella saastettua materiaalia, niin tästä syntyy huomattavia määriä jätettä vaaraista jätettä vain muutaman gramman, kultagramman takia. Tietenkin on täällä turvallisempia, mutta kalliimpia kaivosteknologioita olemassa tämän sijaan. Siis tukikaa meitä. Komission pitäisi vaatia EU-laajuista kieltoa 2012 lähtien sille kaivostoiminnalle, joka käyttää syönidia. Eikä komissio saa missään nimessä tukea mitään projekteja, joissa käytetään syöniidiä joko täällä tai kolmansissa maissa. Tsekin tasavallassa, Saksassa ja Unkarissa on olemassa kielto. Ja periaatteessa pidän hyvänä sitä, että kaivostoimintaa pitää tehdä tällainen vastuuvakuutus jotta voidaan sitten mahdolliset kulut ja, ja alueen korjaaminen korvata tällä vakuutuksella se, että on mahdollisesti edullisempia kaivoskoneen tapoja, se ei saa myöskään poistaa meiltä vastuuta tämän asian hoitamisesta. No sitten puheenvuoro herra Arsenisille. Kaksi minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät kollegat, hyvä komissiojäsen. Chernobylissa olemme saaneet ymmärtää, miten suuri ydinaseiden vaara oli. Ja vuonna 2000 kävi toinen suuri ympäristö katastrofi Euroopassa ja Maaren alueella Romaniassa. 100 000 kuutiota myrkytettyä vettä joutui joki Tiisaan ja Tonavaan sekä Romanian että Unkarin alueella. 000 kalat kuolivat ja juoman vesi oli saastunutta. Saastuminen jatkui vuosien ajan ja Unkarista löytyi 13 tonnia kuolleita kaloja. Yli sata lasta piti ottaa sairaalahoitoon ja siitä huolimatta tällainen toiminta jatkuu syönidin kanssa. Lisäksi investoidaan uusiin kultakaivoksiin. Suomessa, Ruotsissa, Slovakiassa, Romaniassa, Bulgariassa ja Kreikassa tätä toimintaa harjoitetaan. Se on kielletty Unkarissa, Tsekissä, ja myös Saksassa oikeuskäytännön avulla. Toiminta on ympäristölle ja ihmisille vaarallista. Ja tietotalouden toimintakin voi lakata. Tietysti talouden toiminta on tervetullutta, jos ihmisten terveydentilaa suojellaan, jos ympäristöä suojellaan mutta ympäristöä ei saa vaarantaa, eikä myöskään kansalaisten terveydentilaa. Hyvä komission eh, jäsen, voitteko vakuuttaa meille sen, että meillä on sellainen lainsäädäntö, että uusia bajamareja ei synny Ruotsiin, Suomeen tai Kreikkaan? Minä haluaisin, että komissio nyt kantaa vastuunsa. Minä pyydän täydellistä kieltoa. Minä haluan, että tuetaan paikallista yhteisöä, mutta että Euroopan unionissa tällainen totaalikielto otetaan käyttöön. Kiitokset Arsenis. Sitten äh, Skila Kakis, kaksi minuuttia. Kirje, kirja Proedre, kirja Epitrope, kirja Epitrope. O Chrysos είναι εκεί. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin. Millä teknologialla, millä tavalla voimme sitten käyttää voimme sitten tehdä kaivostoimintaa tulevaisuudessa. Tämä on meidän tavoitteemme saada aikaan vaihtoehtoja. Jos syönidiä käyttää, niin sen vaikutuksia ei enää voida poistaa. Tietenkin kulta viedään sitten paikalta pois, mutta jäämät jäävät ikuisiksi ajoiksi sinne paikan päälle, missä kaivostoimintaa on tehty. Ja tämä on kyllä ongelma jäsenvaltioissa ja myös heidän vesistöilleen. Tällä direktiivillä on yksi haetta. Tällainen rahoituksellinen takuu, se ei kata kaikkia mahdollisia onnettomuuksia, voi sattua, vaikka sen jälkeen kun laitos on suljettu. Joten tämä saastuttaja maksaa periaate, sitä loukataan. Sillä ne yritykset käyttävät tällaista tekniikkaa. Et yleensä ne eivät ole sitten edes Euroopasta kotoisin, vaan, vaan sitten kun olet opettanut toiminnassa, vaan sanot näkemiin ja lähtevät. Ja eli tämä saastuttaja maksaa periaate, jossa olisi vakava korvaustaso, jos onnettomuus sattuu, niin se pitää ottaa huomioon myöskin, kuka maksaa sitten maan korjauskulut, jos tarvitsee tehdä. Eli uskon, että tarvitsemme täydellisen kiellon tällä teknologialla, koska nämä asiat ovat selviä. Ja tämä tietenkin johtaa siihen, että meidän pitää tehdä vakavaa tutkimusta vaihtoehtoisista, vähemmän saastuttavista menetelmistä. Jos ei tässä ole saastuja maksaa periaatteessa, niin mitä vaihtoehtoja me sitten muuta tässä on kuin kieltä? Kiss. Kiitokset Skilakakis. Sitten eh, herra Bresna, olkaa paní předsedající k danému tématu jsem se rozhodl vystoupit proto. kiitoksia kollegat minä haluan puhua tästä aiheesta koska minä olen tutkinut asioita hyvin tarkkaan. Tsekin alueen tapahtumien jälkeen. Siellä piti tehdä kaivostoimintaa syödin avulla ja 90-luvulla sitten tarkkailtiin kemiallisten aineen vaikutuksia ympäristöön ja huomattiin, että siellä oli huomattavaa malmi saastumista ei pelkästään syönille, vaan myöskin muillakin aineilla, joita pitää käyttää myöskin muihin tarkoituksiin, kloorilla ja, klooria ja kalsiumoksidia. On tärkeää todennäköisesti että tällä on myöskin muitakin vakavia vaikutuksia. Arsenikkia käytetään myös se on aika usein mineraaleissa esiintyvä aine. Minä usein näen tämän tietenkin tarpeen teknologian kehitykselle, mutta syöniidin käyttö kultakaivostoiminnassa. Tässä minulla on kyllä tämän teknologian vastustajana mukana. Ja onneksi tämä onnistui Tsekin tasavallassa – kun me muutimme kaivostoimintalainsäädäntöä vuonna 2000. Ja tällä tavoin tämä metodi kiellettiin, kun otti huomioon sen suuret riskit. Ja olisi varmaankin hyvä, että tämä teknologia ei pelkästään sitä kiellettäisi EU-ssa, vaan maailmanlaajuisesti. Koska riskit ovat erityisesti juuri kolmansissa maissa ja kolmannen maailman maissa hyvin suuria. Rouva komissaario, onko olemassa vaihtoehtoteknologiaa ja muita metodeja, joilla voidaan, voidaan myöskin eritellä kultaa tästä malmista? Ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som sa chcel poďakovať iniciátorom otvorenia tejto tak závažnej problematiky. Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia tätä asiaa kommentoineita. Ja Tykys ja Ada kommentoivat tätä asiaa. Ja Tökes ja Ade siis. Haluaisin myöskin todeta, että tuen tätä aloitetta koko Euroopan alueelle. Se, joka on nähnyt vastaavanlaisia ympäristökatastrofeja, kun teknologia epäonnistui vaikka Pajamaaressa ja kun myrkkyä pääsi vesistöihin Unkarissa, Tisa joen alueella – he varmaankin tekevät kaikkeensa sen eteen, että tällaista ei enää tapahdu Euroopan unionissa. Minun maani, Slovakia, on myöskin hyvin eh, järkyttynyt tästä katastrofista, koska se tapahtui lähellä rajojamme. Ja tällä hetkellä Slovakiassa myöskin uhkasi muutaman eh, kultakaivoksen avaaminen, jossa johtaisi tämä siihen, että sitä käyttäisi myöskin syaniiditeknologiaa. Mutta tätä prosessia ei saa katsoa vaikka kahden jäsenvaltion välisenä asiana, keskisenä asiana, vaan toivottavasti komission tiedonanto tulee katsomaan tätä asiaa laajemmin. Meidän pitää pyrkiä siihen, että eurooppalaiset arvot, niitä suojellaan kaikkialla ja ne pysyvät mukana meidän ympäristöpolitiikan tavoitteissamme. Marinescuna minutua pulla. Kiitoksia sitten Marinescu. Kiitoksia puhemies. Minäkin haluan kiittää komission jäsentä tästä hyvin tasapainoisesta ja vakuuttavasta näkemyksestä ja vastauksesta, koska käyttö on hyvin vaarallista. Meidän täytyy pyrkiä löytämään uusia keinoja Emme voi, ja meidän täytyy pyrkiä estämään onnettomuudet. Meillähän on olemassa säädökset ja standardit ja meidän täytyy nyt vain ryhtyä noudattamaan näitä standardeja ja säädöksiä. Viime, viimeisten 25 vuoden aikana on riittävästi onnettomuuksia tapahtunut osoittamaan, että Euroopassa on suuri ongelma syönidin osalta ja erityisesti uusissa unionin unionin jäsenvaltiossa, esimerkiksi tuo onnettomuus Bajamaaressa. Sen jälkeen komissio on ryhtynyt tiivistämään valvontaa ja myös luonut tiukempia sääntöjä. Me erityisesti keskustelemme nyt juuri kaivostekniikasta ja sitten kultakaivosongelmista. E, ongelma, ongelmia on toki muuallakin. Meidän täytyy kieltää totaali, totaalisesti tämä syanidin käyttö kaivostoiminnassa ja myös muussa e, teollisuudessa. Ja meidän täytyy pyrkiä e, estämään syönidin käyttö ei pelkästään kultakaivoksissa vain Romaniassa, vaan myös koko Euroopassa, koska kultakaivoksia nyt avattu muihinkin maihin, joissa aiotaan käyttää syönidiä. tulevaisuudessa sitten syönidistä syntyy huomattavia ongelmia, kun sitä on varastoitu maaperään ja siitä tulee huomattavia ympäristöongelmia tulevien vuosien aikana. Ja meidän täytyy muistaa myös, että me emme saa aiheuttaa, ihmis, aiheuttaa ihmisille ongelmia myöskään tulevaisuudessa huolimattomuudemme vuoksi. Ja minun mielestäni tätä täytyy käsitellä täällä parlamentissa, mutta myös muissa toimielimissä unionissa. Ja me olemme tämän nyt tarkasti, tätä on nyt tarkasti pohdittava ja äänestettävä tämän, tämän näiden säädösten tiukentamisesta tiukentamisen puolesta myöhemmin, eikä, emmekä puhu pelkästään Romanian tapauksesta, vaan koko Euroopasta, ja parlamentin tulee tukea sitä, että syöniden käyttö kielletään tyystin. Kiitoksia. Sitten Rova Nedelcheva, olkaa hyvä. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, използването на цианиди в добивната промишленост очевидно е въпрос, който не остава. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, Nähtävästi syönidi herättää huomattavasti keskustelua täällä eikä jätä ketään kylmäksi. Meillä on lukuisia yrityksiä Euroopan tasolla, jotka toimivat syönidin kanssa ja meidän täytyy edelleenkin puolustaa ympäristöä sekä ekologisia arvoja, tiukempia sääntöjä saada aikaiseksi. Meidän täytyy kertoa tästä myös julkiselle mielipiteelle, mutta emme saa sitten ryhtyä spekuloimaan kansalaisten peloilla kuitenkaan tietysti tietyt yritykset puoltavat syönidin käyttöä. Jos ajattelen tätä SRI Consulting eh, yritystä, niin se, se sanoo, että erityisesti kemian teollisuudessa ja metallien eh, käsittelyssä käytetään tätä syanidia. Ja tässä tietysti mukana on myös öljy teollisuus ja syönidia käytetään myös muualla teollisuudessa. Minä toivoisin selkeää vaikutusten arviointia ympäristön näkökulmasta ja vahvempaa valvontaa eh, sekä ennen että jälkeen syönidin käytön. Esimerkiksi nykyisellään Bulgariassa ei ole olemassa selkeää kieltoa eikä myöskään minkäänlaisia riittävän tehokkaita muita vaihtoehtoisia eh, teknologian muotoja käyttää, varsinkaan nyt juuri suuressa talouskriisissä tekemisissä. Ja meidän täytyy nyt löytää jonkinlainen keskitie näiden kahden äärivalinnan eh, välillä. Taija, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I agree that one should not Kiitoksia, hyvä puhemies. Olen samaa mieltä siinä, että meidän ei tulisi luoda sellaisia patoja, jotka aiheuttavat onnettomuuden Bajamaaressa vuonna 2000. Suomi on suuri kullantuottaja. Kittilässä tuotetaan 5000 kiloa kultaa vuodessa. Meillä on tieteellinen tosiasia, eli että kulta ei liukkea muihin nesteisiin kuin syönidiin. Siitä syystä kaivostoiminta Kittilässä myöskin hyödyntää kyanidia, mutta suljetuissa prosesseissa. Syönidiota käytetään sitä käytetään uudelleen ja sen jäämät tuhotaan prosessin jälkeen. Jopa jäämät vedessäkin, jotka näistä padoista saadaan, puhdistetaan. Toinenkin menetelmä olisi, mutta sitä ei vielä hyödynnetä ky- kuulossa. Mikrobi tällaista erotusta käytetään talvivarassa Suomessa myös mikrobien avulla tehtävää puhdistusta kehitetään hyvin tuloksin ja ehdotankin siirtymistä siihen suuntaan. Siitä syystä en tue ehdotusta syönidin kokonaiskieloksi, mutta ehdottomasti rohkaisisin siihen, että meillä olisi tiukkoja ympäristökontrolleja, jossa on paras ympäristöteknologia käytössä ja suljetut prosessit. Thank you. Next speaker is Mr. Pre- Kiitoksia. Sitten Rova Preda, puolitoista minuuttia. Kiitokset puhemies. Minä toivon, että voitaisiin syanidin käyttö kultakaivosteollisuudessa kieltää, mutta toki on olemassa paljon eurooppalaista lainsäädäntöä, joka hyvinkin tiukasti jo säänte, sääntelee syönidin käyttöä eh, kaikissa teollisuuden, teoli, kaikilla teollisuuden alueilla. Valitettavasti Bajamaaressa kuitenkin pääsi tuo onnettomuus tapahtumaan huolimattomuuden vuoksi. Ja nyt meidän täytyy erityisesti vaatia jo olemassa olevan lainsäädännön tehokasta ja vahvaa toteuttamista ja noudattamista kansallisella tasolla koko Euroopassa. Syönidia täytyy tarvitaan kultakaivosteollisuudessa, se on selvää. Sitä käytetään, mm, sitä on käytetty jo yli sadan vuoden ajan hyvinkin turvallisesti ja jos toimitaan turvallisesti ja tietyssä suljetussa ympäristössä ei sen käyttö niin vaarallista ole kuin huolimattomissa, huolimattomassa ympäristössä, kuten Bajamaaressa. Tätä teknologiaa on käytetty pitkän aikaa ja ennen kuin meillä on selkeitä vaihtoehtoja, meidän on pakko syöniä käyttää, mutta meidän on erityisesti vaadittava näiden sääntöjen selkeää toteuttamista ja noudattamista ja pyrkiä myös vähentämään näitä ympäristöä ympäristöhaittoja, joita syönnidistä syntyy. Nyt tässä vaikuttaa siltä, että me olemme hyvinkin tunteellisesti suhtautuneet tähän syönidiin, vaikka se tietysti onkin tärkeä kysymys, mutta me emme kuitenkaan saa unohtaa teollisuuden todellisuutta ja sitä, että mitään vaihtoehtoja välttämättä kaikissa uusissa maissa tässä talouskriisissä ei välttämättä ole, vaikka meidän täytyy tietysti pystyä löytämään tällaisia vaihtoehtoja. Ja asiantuntijat sanovatkin, että tällaisia syönidia vastaavia keinoja on käytetty käytettävissä, mutta ne saattavat kuitenkin olla paljon vaarallisempia kuin varsinaisesti syönidi. Kiitoksia. Over to our catch the eye. Sitten have several speakers on the list. Sitten ilman puhelistaa. Sapa Sokoris ensimmäinen, olkaa hyvä. A cianidot használó bányászati projektek engedélyezése vagy betiltása käyttö kaivostoiminnassa on arkaluontoinen asia useissa jäsenvaltioissa. Meidän täytyy ehdottomasti ottaa esille se, että poliittiset kysymykset eivät saa tätä asiaa viedä eteenpäin, vaan asiasta täytyy päättää asiantuntijoiden toimesta. Täytyy puhua todellista saastumisvaarasta, jos tällainen on olemassa, niin paras tavoite silloin on kansalaisten intressien suojaaminen. Pelkkä tehokkuus tai hyödyllisyys ei riittävästi puolusta tämän teknologian käyttöä, sillä EU-kansalaisilla on oikeus terveellisen ympäristön. Tämä löytyy jo artiklasta 37 perusoikeuksien kirjastakin. Jos kansalaisten terveys vaarantuu, niin ei poliittisesta retoriikasta mitään hyötyä ole. Ja viranomaisten täytyy silloin ryhtyä toimenpiteisiin. Jotkut jäsenvaltiot sallivat syöniditeknologian käyttämisen, toiset ovat sen täysin kieltäneet. Me tarvitsemme kumppanut jäsenvaltioiden välillä ja komission täytyy myöskin kehittää kantansa tässä asiassa, jotta voidaan estää mahdollinen haitta ihmisten terveydelle. Kiitoksia edustaja Takkula seuraavana. Kiitoksia herra puhemies. Kun tulen tuolta pohjoisesta Lapin kultamailta, on pakko käyttää pieni puheenvuoro tähän keskusteluun ja tähän aiheeseen liittyen. aivan niin kuin täällä jo edustaja essayah erinomaisessa puheenvuorossaan totesi syanidia käytetään tällä hetkellä kullan liuottamisessa ja se tapahtuu suomessa suljetuissa prosesseissa. kittilän kultakaivoksessa joka on kohtuullisen lähellä minun asuinpaikkaani siellä tosiaankin yli viisi nolla kiloa vuodessa tuotetaan kultaa ja voi sanoa että ongelmia ei ole ollut koska on hoidettu sillä tavalla ympäristöasiat että lainsäädäntö on ajan tasalla ja prosessit ovat suljettuja ja jäämät tuhotaan siinä on myös teknologia. tässä suhteessa varmaan on melkoisia eroja euroopan maiden välillä ja uskon että tässä meidän pitää tehdä yhteistyötä ja vaihtaa parhaita käytäntöjä toinen asia mikä on tärkeä on nämä mikrobit joita myös nyt käytetään. se on uusi innovaatio. siihen pitää satsata myös tulevaisuudessa että sitä kautta voidaan siirtyä vielä ympäristöystävällisempään ja tehokkaampaan muotoon tässä kullan liuottamisessa ja tässä meillä on yhteistä ponnistelua euroopan laajuisesti että voidaan jatkaa kaivostoimintaa ympäristö huomioon ottaen kestävällä tavalla. Sitten herra Posselt, olkaa hyvä. President. Puhemies, hoitovan ja Sesnan ja Misharosin puheenvuorot kyllä vakuuttivat erityisesti, koska he kertovat, kuinka heidän omassa maassaan, missä he aikaisemmin asuivat kommunistisessa Tsekkoslovakiassa, silloin myöskin aivan raasti käyttiin hyväkseen luonnonvaroja. Ja nyt tilanne on nyt sitten myöskin selvästi muuttunut. He ovat nyt tällä hetkellä myöskin eurooppalaisia standardeja. Tällaista tarvitaan myöskin Euroopassa kokonaisuudessaan. Meidän pitää olla myöskin selvillä sen suhteen, pitää kehittää uusia teknologioita. Miksei voita sitten vaikka pyrkiä tässä kehittämään sitten uusia teknologioita, koska resurssit ovat kuitenkin loppumassa. No yksi asia pitää todeta, että on jos emme tee näin, niin tämä voidaan tuhota pahasti. Tulevat sukupolvet tulevat meidät kiroamaan tämän jälkeen. Ja tämän takia pyydänkin, että pitkäjännitteisyys on tärkeää. Tärkeää on myös se, että meillä on yhtenäiset eurooppalaiset standardit, joet ylittävät rajat ja myöskin syöniidi voi ylittää rajat helposti tällä tavoin. Kiitoksia. Rova Pasesku, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, minä olen samaa mieltä siitä, että Euroopan unionin tasolla meidän täytyy pyrkiä vähentämään syanidin käytön ja muiden myrkyllisten ja vaarallisten aineiden käyttöä. Ja erityisesti syanidiin täytyisi löytää yksi yhteinen ratkaisu koko unioniin. Myös muissa, mu, muita myrkyllisiä ja vaarallisia aineita käytetään sekä kaivosteollisuudessa että muissa teollisuuden, muilla teollisuuden aloilla, ja niihin tarvitaan kaikkiin se tehokkaita keinoja torjua niitä. Bajamaaressa tapahtui tuo suuri, ongel suuri onnettomuus. Onnettomuuksia on ollut myös Espanjassa ja vuonna 2003 Ruotsissa, ja nämä onnettomuudet ovat olleet hyvin suuria, ja, ja sitten niiden seuraukset ovat olleet huomattavat ja samanlaiset kaikissa näissä valtioissa, ja ne ovat vaikuttaneet muun muassa pohjaveden laatuun ja pohjaveden myrkyttymiseen tietyillä alueilla. Ja meidän täytyisi nyt pystyä löytämään selkeitä vaihtoehtoja syönidin käytölle kullan erottamiseen muista metalleista. Ja meidän täytyisi pyrkiä löytämään sellaisia vaihtoehtoja, jotka eivät haittaa ympäristöä niin kovasti, mutta tällä erää nuo muut vaihtoehtoiset teknologiat ovat liian kalliita ja kaikilla valtioilla ei välttämättä ole niihin mahdollisuuksia ja sen takia taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, joita tällä muutoksella aiheutetaan, pitäisi lievittää. Kiitoksia. Uh, Herra Toijer, Hyvät kollegat, kuten herra Takkula tärjy totesi, syöniiditekniikka kaivostoiminnassa on yleinen metodi ja me kuulemme myöskin, että se on erittäin vaarallinen metodi. Ja se kollega Patsesku mainitsema onnettomuus, sehän juuri saastutti Tonavan silloin ja kaikki me järkytyimme myöskin tästä huomattavasti, kun te myöskin tuette Tonavan alueen luomista, niin etän kysymykseen myöskin kauppapolitiikoille. Mitä me voimme tehdä Euroopan unionin alueella, koska meillä on melko pientä kullankaivukapasiteettia. Ja maailmanlaajuisesti pitäisi luoda tällaisia teknologisia innovaatio, innovaatioita. Ja tiedän tässä on myöskin korkeaa teknologia olemassa. Saksassakin on kehitetty tällaisia teknologiaa, joka estää onnettomuuksien syntymisen tulevaisuudessa. Meidän pitää tehdä kannattavaksi tätä teknologiaa ja tässä on paljon potentiaalia näkyvissä. Voimme myydä sitä emme pelkästään Euroopan unionin alueella, vaan myöskin kansainvälisesti pitää päästä läpimurtoon. Tämä on tietenkin meidän talouden ja ympäristön kannalta ratkaisevaa. Teräs. Minä kiitän myös sitten Mikolasik. Seuraavaksi olkaa. Olkaa hyvä. Ďakujem pekne, pán predsedajúci vážená komisia, vážené kolegyne Rova komissaari, hyvät kollegat. Kaivostoiminta on hyvin ympäristöä vaarantavaa ja se vaarantaa myöskin elämää ja ihmisten terveyttä. Syanidimetodit ovat joissain valtioissa kiellettyjä, mutta vesistöjen saastuminen ei tunne rajoja, joten Päijä Maaren onnettomuus Romaniassa, siis sehän ei ollut Tsekin alueella, vaan Romaniassa tämä onnettomuus, niin tämä johti siihen, että Unkarin alue ja, ja sen aikainen Tsekis, Tsekoslovakian alue myöskin saastui. Ja jopa tuhat kilometriä lähteestä saastui ja minunkin maani joutui tämän kohteeksi. Ja kuitenkin Euroopan unionissa käytetään tällaisia metodeja. Olen vakuuttunut, että ihmisten terveyden ja ympäristön kannalta olisi parempi kieltää syanidin käyttö. Ja on tarpeen myös luoda yhtenäinen lainsäädäntö eurooppalaisella tasolla. Kiitoksia. Nyní se hlásil pan Matula. Mr. Matula, please. Herra Matula, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen kemiallinen äh, aine, joka päätyy ympäristöön ja, pää- ja poistuu ihmisten valvonnasta ja hallinnasta, aiheuttaa huomauttavia ongelmia. Mutta kyllähän meillä käytetään paljon erilaisia kemiallisia aineita ja hyvin, hyvin miljoonia mahdollisia mahdollisuuksia, joita vois, joista voisi syntyä onnettomuuksia, mutta niistä ei synny välttämättä onnettomuuksia, koska tila, toimitaan hallituissa tilanteissa. Täällä parlamentissa voisimme keskustella monistakin kemiallisista aineista. Syanidista e, noin 80 prosenttia käytetään kaivosteollisuudessa, muu sitten sitten menee lääketeollisuuteen, kosmeti- kosmetiikkateollisuuteen ja hyvin moniin muihin teollisuuden aloihin. Meidän planeetallamme käytetään myös hyvin paljon myr- myrkyllisempiä aineita kuin syanidia. Ja kaikki kemialliset aineet, jotka päätyvät pohjavesiin tai muihin vesiin, tappavat sieltä kaiken ja tuhoavat pohjaveden. Eh, kuollut merikin on kuollut juuri siitä syystä, että se on täynnä natriumia ja eikä siellä mikään pysty elämään. Kyllä luonto itsessäänkin voi tällaisia luonnonkatastrofeja aiheuttaa. Totta kai meidän täytyy pystyä eh, hyväksymään uusia eh, luontoa suojaavia sääntöjä ja löydettävä vaihtoehtoisia keinoja käyttää syönidia, kuin käyttää syönidia. Kaikkien valtioiden niin tulisi toimia, mutta emme saa vaatia toimia niin, että teollisuus joutuu sitä kärsimään. Kiitoksia. Sitten Ungurianu. And, uh, with all due respect, can I... Kiitoksia puhemies. Ihan kunnioituksella haluan todeta, että tämä keskustelu on vähän väärään suuntaan menevää. Haluan todeta, että asia edessämme on hyvin erityinen aihe. Tässä puhutaan onnettomuudesta, joka tapahtui kymmenen vuotta sitten. Miksi? Miksi tämä pitkä hiljaisuus ja miksi nyt? Miksi käydään keskustelua nyt? Jos noudataan tätä menetelmää, niin meidän pitäisi sitten, tai me voisimme sitten todeta kaikkea täällä, mikä liittyy menneisiin onnettomuuksiin. Minusta tämä on sellaista, mitä ei voida perustella. Tämä käyttää tässä nyt tavallaan ympäristöä avukseen ja käytetään sen massa pelkoja hyväkseen. Minun mielestäni tämä on pelkästään poliittista peliä. Kiitoksia. Anybody else would... Kiitoksia. Alkoiko vielä puheenvuoron ennen kuin pyydän rouva komissaaria vastaamaan? Herra Posselt, vain lyhyesti haluan vain tässä nyt tarkentaa se, ehkä tämä meni käännöksessä väärin. Tunnen Pajamaaren alueen hyvin ja tiedän, ettei se ollut entisen Tsekoslovakian alueella, vaan, vaan tällä Siivenpyrkän alueella. Tämä oli ilmeisesti käännösvirhe. Virhe Mainitsin tässä kollegat Pretsina ja Roitovan myöskin, joilla on myöskin kokemuksia Kaspershoorin alueelta, joten kyllä minä tunnen tämän Keski-Euroopan geografian erittäin hyvin. So now, Madam Commissioner. Rova komissaari. Kiitoksia, hyvä puhemies. Kiitoksia myös tästä keskustelusta. Luonnollisestikin Pyrin siihen, että komission sen Potocnik saa kaikki tiedot tästä asiasta ja me kyllä ymmärrämme teidän huolenaiheenne syönidistä, joka on hyvin vaarallinen myrkky. Mutta haluan vakuuttaa myös sen, että komissio on tehnyt johtopäätöksensä 10 vuotta, Bajamaarissa, 10 vuotta sitten Bajamaarissa tapahtuneesta hirvittävästä onnettomuudesta. Ja direktiivi, joka äsken otettu käyttöön, sisältää hyvin paljon rajoitteita, vaatimuksia, käskyjä, jotta voidaan maksimaalisesti suojella vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Direktiivi myös estää sitten tämän tyyppisten onnettomuuksien, pyrkii estämään tämän tyyppisten onnettomuuksien tapahtumien tulevaisuudessa. Ja siitä syystä on erityisesti tärkeää, että direktiiviä täytäntöönpannaan oikealla tavalla. Kun otetaan huomioon kaivostoiminnan jätedirektiivin tiukat vaatimukset, niin yleinen kielto syönnidissä ei ole tällä hetkellä asianmukainen. Seuraamme kuitenkin tilannetta, tutkimme kaikkein uusinta teknologian kehitystä ja vuonna 2012 tehdään uusi arvio. Meidän täytyy myöskin lisätä niiden tuotteiden kierrätystä, jotka sisältävät arvometalleja EU-ssa, jotta voimme vähentää riippuvuutta kaivostoiminnasta ylipäätään. Kiitoksia siitä syystä tästä keskustelusta. Komissiosen Potocnik on ehdottomasti käytettävissä, ne jos haluatte esittää lisäkysymyksiä tästä asiasta. Ja komissio suhtautuu tähän asiaan oikein vakavasti. Ymmärrän kyllä, että monet huolenaiheet ovat jo täällä ja toivomme, että jäsenvaltiot todella täytäntöön panevat tätä asiaa, sillä se on kaikkein tärkeintä. Kiitoksia. Kiitoksia, rouva komissaari. No niin, hyvät kollegat, tämä keskustelu on päättynyt. Äänestys tapahtuu meidän seuraavan toukokuun täysistunnon aikana. Ja myöskin tämä täysinto on päättynyt, joten toivotan teille hyvää matkaa kotiin. Ja toivottavasti tulivuoret tai mikään muukaan tai mikään muukaan tapahtuma ei keskeytä kotimatkaanne. Kiitokset.